Sanchez Presedolle kysymyksen laatia. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin olen tyytyväinen siitä, että voin nyt esitellä nämä kysymykset, jotka liittyvät valtion tukien uudistamiseen. Valiokunnan puheenjohtaja on tämän kysymyksen laatinut. Haluaisin kiittää komissiota sen läsnäolosta ja siitä, että se on vastaamassa tähän kysymykseen. Ja ikävä kyllä Almunia ei nyt päässyt paikalle, koska hän vastaa näistä kilpailupolitiikan kysymyksistä. Se, millä tavalla uudistetaan valtion tukien säännöksiä, käynnistyi viime vuoden toukokuussa ja siitä koitui muita sääntelyehdotuksia ja ne ovat hyvin tärkeitä. Valtiontukien valvonta on kilpailupolitiikassa hyvin keskeinen osa sisämarkkinoita silmällä pitäen. Valtion tuet voivat vaikuttaa siihen, että puututaan markkinoiden puutteisiin ja niitä voidaan käyttää yhteisten etujen ajamiseen ja niiden avulla voidaan välttää markkinavääristymiä. Voidaan tukea yrityksiä, jotka tuottavat palveluita tai tuotteita ja jotka eivät muulla tavalla pystyisi toimimaan. Vaikeina aikoina finanssipolitiikan vahvistaminen ja talouden vahvistaminen on tarpeellisempaa kuin koskaan ja meidän täytyy varmistaa, että julkiset menot ovat tehokkaita. Samoilla menoilla voidaan toimia tehokkaammin, kun toimitaan älykkäästi valtion tukien suhteen. Ja meidän täytyy suojella veromaksajien etuja ja meidän täytyy parantaa valtion menojen laatua ja meidän pitää varmistaa maksimaalinen oikeudellinen varmuus ja vähentää byrokraattista taakkaa. Komissio on oikeassa, kun se edistää sitä, että varmistetaan se, että valtion tukisääntöjä noudatetaan ja että katsotaan, mikä saattaa vääristää kilpailua luomatta kuitenkaan turhia esteitä toimenpiteillä, jotka edistävät rajat ylittävää kauppaa ja kilpailua. Meidän täytyy päästä tavoitteisiin, esimerkiksi alueellisiin investointeihin, tutkimus ja kehityskulttuurin edistämisen, edistäminen ja muut kysymykset. Näitä tavoitteita pitää edistää, mutta ne eivät ole mitenkään uusia, koska niitä on jo aikaisemminkin huomioitu kilpailupolitiikassa. Tämä on nyt tämän vuoden ensimmäinen täysistunto, eli toivon nyt kaikkea parasta komissiolle, jotta se olisi menestyksekkäämpi kuin edeltäjänsä näissä kysymyksissä. Meidän täytyy nyt täydell- tehdä tästä järjestelmästä täydellisempi ja tilintarkastustuomioistuin kertomuksessaan on joulukuussa 2011 tehnyt ehdotuksia siitä, millä tavalla voidaan parantaa valtion tukien valvontaa. Ja komissio havaitsi, että 40 prosenttia valvotuista tapauksista, jotka liittyivät kansallisiin toimiin, sisälsivät ongelmia. Siksi on tärkeää, että toimitaan monella tavalla – meidän täytyy ensinnäkin vahvistaa etukäteisvalvontaa. Meidän täytyy parantaa koordinointia, joita sääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti. Meidän pitää varmistaa, että toteutetaan kansallisella tasolla päätetyistä toimista ja meidän pitää kunnolla seurata ja saada asian kuuluvaa tietoa, joka liittyy perusteettomasti saatujen tukien takaisinperintään. Tämä on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeä kysymys ja tämä vaikuttaa päätöksiin, joita kansalliset viranomaiset ja alueelliset ja paikallisviranomaiset tekevät demo- ja heidät on valittu demokraattisesti. Valvonta EU:ssa on osa EUn demokraattista toimintaa ja tästä huolimatta uudet ehdotukset pohjautuvat artiklaan 109 sopimuksen EUn toiminnasta, ja siinähän parlamentti ainoastaan kuullaan. Muilla taloushallinnon aloilla on jo sovellettu yhteispäätösmenettelyä, ja yksi ehdotuksesta korjaa yhtä välinettä, joka aikaisemmin on hyväksytty yhteispäätösmenettelyssä ja joka liittyy julkisiin palveluihin liikenteen alalla. Komission ei tule unohtaa, että parlamentti on legitiimisyyden tyyssiä ja sen liittolainen, ja haluaisimme, että komissio vastaa seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin, että se ottaa mahdollisimman hyvin huomioon mainittuja ehdotuksia koskevat parlamentin ehdot, lausunnot, ja että perussopimuksen mahdollisen muuttamisen yhteydessä komissio myöntää, että yhteispäätösmenettelyn puuttumista mainitulta alalta olisi arvioitava uudelleen jotta mainittu ala voidaan saattaa yhdenmukaiseksi talouden sääntelyn muiden näkökohtien kanssa. Uh, ja nyt komission puolesta varapuheenjohtaja Kallas, olkaa hyvä. Arvoisat jäsenet, komissio pitää hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti on kiinnostunut valtiontukikysymykseen ja sen uudistamiseen. Ja myöskin näihin kahteen komission ehdotukseen, jolla pyritään muuttamaan tätä asetusta. Ja ne on otettu, hyväksytty joulukuussa 2012. Komissio pitää hyvänä sitä, että tästä käydään avointa keskustelua jatkuvasti. Euroopan parlamentti on ottanut esille tämän valtiontukien uudistamiskysymyksen ja parlamentin panos tässä seminaarissa, joka järjestettiin Ekonin toimesta 2012. Ja myöskin komission, kun esiteltiin komission työohjelmaa 2013 vuodelle Ekon valiokunnassa 2012 loimikuussa. Tämä oli erittäin arvokas tilaisuus komission työlle. Eli nämä kaksi komission ehdotusta, joilla muodotetaan asetusta, lähetettiin parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille samanaikaisesti sen jälkeen, kun oli hyväksytty 5.12.2012. Etukäteen kuultiin näistä e, näin, ja, tai etukäteiskuulemukset esitettiin jäsen parlamentilla samalla tavalla kuin jäsenvaltioillekin. Artiklan 109 nojalla seutsopimuksessa neuvosto on vastuussa siitä, että se kuulee parlamenttia näistä asetuksista, joita se hyväksyy Tämä koskee 107 ja 108 artikloihin liittyen valtion tukeen. Komissio panee merkille parlamentin toiveen siitä, että käytetään yhteispäätösmenettelyä, kun tehdään näitä muutosehdotuksia, mutta kuitenkin tämä asia menee, ei, ei kuulu tähän oikeusperustaan, jonka nojalla nämä ehdotukset on hyväksytty. Komissio aikoo pitää, pitää parlamentin ajan tasalla tästä edistyksestä valtiotukien uudistamiskysymyksessä ja, ja myöskin uusista ohje- suuntaviivoista, joita hyväksytään tässä yhteydessä. Komissio odottaa sitä, että parlamentin eh, lausunnon esittelijät eh, ja valmistelijat nimitetään ja komissio on avoin keskustelemaan kaikista asioista, jotka liittyvät tähän asiaan ja voimme antaa kaikki tarvittavat selvitykset. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen ja sitten kollega Högmark. Kiitos puhemies, kiitokset esittelijälle samoin kuin komission jäsenelle. Minusta on tärkeää muistaa, että valtion apu mahdollisesti. Siinä on riski, että tapahtuu kilpailussa vääristymiä ja se saattaa vaikeuttaa myös uusia ajatuksia ja rakenteita ja se myös vaarantaa sisämarkkinoiden integraation. Siksi meillä on kilpailulainsäädäntöä ja siksi meillä on tiukat säännöt valtion avulle. Minusta on tärkeää, kun me puhumme valtioavun uuden aikaistamisesta, että se olisi paremmin kohdistettua, sitä olisi vähemmän. Me olemme juuri puhuneet täällä julkisesta rahoituksesta ja val- valtion tuki aina heikentää julkisen rahoituksen vakautta. Siksi tavoitteiden täytyykin olla vähemmän ja paremmin kohdennettua valtion tukea. Ja että tuettaisiin innovaatioklustereita, ja palveluita, mutta ei eri yrityksiä ja niiden liittymistä eri alueilla. Ja minusta komission täytyy päättää, tai on komission tehtävä seurata sitä, että me saavutamme tämän tavoitteen, eli vähemmän valtion apua, koska sitä kautta me mahdollistamme enemmän yksityistä rahoitusta ja kilpailua mutta meidän täytyy huolehtia sitä, että valtion apu ei vääristä kilpailua, vaan että se tukee uutta infrastruktuuria ja innovaatiota. Tämän täytyy olla komission tavoite. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Hockmark. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Kofferati SND-ryhmästä. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, varmaan te, kuten mekin, haluaisitte tehdä työtä tilanteessa, jossa valtion apuja ei enää tarvittaisi. Sehän olisi ihanteellinen tilanne, mutta tällä hetkellä meidän täytyy ottaa huomioon, että kun harmonisoidaan tuotantoa ja eri talouden ulottuvuuksia, niin se on mahdollista ainoastaan, mikäli tämä politiikan ala on mukana. Ja kun tällä hetkellä ollaan suurissa ongelmissa, koska kriisihän on koskenut kaikkia Euroopan jäsenvaltioita, niin on riski, että valtion tuista tulee myöskin liiallisia, kun, ja niitä käytetään ilman vastuuta. Ja siitä saattaa tulla yksi asia, joka muuttaa näitä taloudellisia suhteita ja myöskin kilpailutilannetta. Komission ehdotus on hyvä ja meidän täytyy nyt uudistaa tilannetta, mutta meidän täytyy katsoa, mitä uudistaminen tarkoittaa. Selvä ongelma liittyy aikatauluun. Jos valtion apuja uudistetaan hitaasti, niin kuin tällä hetkellä, niin silloin ne ei välttämättä ole riittävän tehokkaita, jotta voidaan puuttua kriisi aiheuttamiin ongelmiin, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Sitten meillä pitää olla myöskin valvontaa niiden sääntöjen suhteen, joita valtion apujen osalta sovelletaan, jotta voidaan välttää väärinkäytöksiä. Ja meidän täytyy varmistaa, että nämä toimet kohdennetaan mahdollisiin ratkaisuihin, jotka ovat erilaisia kuin alussa oli kuviteltu. Eli meidän täytyy löytää tasapaino sen välille, että pitää toimia nopeasti, mutta meillä pitää myöskin olla jatkuvaa valvontaa. Ja olisi helpompi harjoittaa valvontaa, mikäli tämä menettely, kuten komissiokin on todennut, lyötäisiin lukkoon kriteerien pohjalta, jotka vahvistetaan ei pelkästään käytännössä, vaan myöskin täytyy ottaa mukaan uusia elementtejä ja meidän täytyy katsoa nyt tulevaisuuteen. Ja sitten kolmas asia, joka liittyy tähän uudistamiseen, mielestäni liittyy eri toimielinten välisiin suhteisiin, komissio, neuvosto ja parlamentti. Parlamentilla ei voi olla mitään sivustakatsojan roolia. Se, että parlamenttia vain kuullaan, mielestäni tämä on nyt todellinen sitoutumus, se mitä olette todenneet, että te otatte huomioon parlamentin lausunnot ja toimitatte parlamentin tietoa. Mutta jos niillä ei ole sitten painoarvoa, kun näistä asioista päätetään, niin mitään suurta edistystä ei tapahtu. Tiedän, että tässä on oikeusperustaan liittyvä ongelma ja nyt pitäisi ehkä muuttaa perussopimuksia, mutta nyt pyydämme, että sitoudutte tähän uuteen kysymykseen. Eli meidän täytyy uudistaa tätä menettelyä. Eli meidän täytyy varmistaa se, että parlamentilla on merkittävä rooli, eikä sitä pelkästään kuulla. Kiitoksia. Sitten Alde, Sophie Welt. Thank you, Chair. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. En voi välttää siitä, että olen hieman, tai tunnen itse hieman epämukavaksi, kun luen näitä ehdotuksia. Joistain näistä asioista on jo puhuttu. Sanchez Pesero ja Högmark jo ottivatkin esille joitakin näistä asioista, koska tavoitteet kuulostavat erinomaisilta meillä olisi paremmin kohdennettua valtion tukea. Tämä on Martra, jota on hoettu jo vuosia, mutta kuitenkin en voi olla mm, tuntematta tai kokematta, että nämä ehdotukset tavallaan helpottavat valtion tukien myöntämistä ja sitten taas toisaalta on vaikeampi ikään kuin haastaa tätä valtion tukien myöntämistä. Eli on vaikeampaa, että yritykset, jotka ovat huonossa, itse, kokeneet olevansa huonossa asemassa. Valtion tuken pitäisi olla jotakin määräaikaista, jotakin poikkeuksellista. Aivan kuten Ferrat juuri sanoi, kun nyt äh, nämä ajat ovat poikkeuksellisen vaikeita, niin meidän pitäisi puuttua. Mutta minulla on kuitenkin tunne, että kun uudistetaan valtion tukea, niin siitä on tullut jotakin rakenteellista. Siitä on tullut ikään kuin osa tällaista normaalia julkista kulutusta tai meno, julkisia menoja, ja tämä ei voi olla se ajatus. Sen pitää olla poikkeuksellinen luonteeltaan. Ja lisäksi kysymykseen ei ole vastattu. Ja Sanchez Pesero otti esille tämän aivan oikein. Eli tämä mietintö, raportti, jossa puhutaan siitä, että 40 prosenttia tuesta, joita on myönnetty, poikkeusjärjestelyn puitteissa, sitä ei voida perustella. Se ei voi olla perusteetonta. Eli kuinka voidaan puhua siitä, että tätä järjestelmää ikään kuin helpotettaisiin, jos tähän kysymykseen ei ole ensin vastattu. Ja sitten lopulta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että kyseessä ei ole hallinnollinen asia, vaan kyseessä on poliittinen valinta. Ja on todellakin korkea aika puuttua tähän olisi hyvä, jos komissio voisi yhdistää voimansa parlamentin kanssa. On korkea aika, että tästä eh, tulee osa myöskin parlamentin toimivaltuuksia. Kiitoksia, Indevelt. Sitten Schwab, kaksi minuuttia. Ja, Frau Kiitos eh, puhemies, hyvät kollegat ja komission jäsen, olen luonnollisesti samaa mieltä siitä, mitä jo on sanottu, mutta haluaisin myös sanoa, että vaikkakin varapuheenjohtaja Almunia itse ei ole paikalla, niin komission ehdotus todellakin keskittyy tärkeimpisimpiin asioihin ja huolehtii eh, sisämarkkinoiden edusta ja sitä kautta tämä ehdotus on oikea, koska ei auta, että me katselemme yksityiskohtia, vaan komission täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin. Mutta se kritiikki, mitä kollegat täällä ovat esittäneet ja varsinkin tässä viimeksi innet Felt, eh, sen on myös totta ja sen vuoksi komission on todellakin laadittava yksityiskohtaiset kriteerit ja sitä kautta sitten tavallaan rajata ja priorisoida tiettyjä tapauksia. Toisekseen, puhemies, niin pitkälti kuin keskitytään ex ante valvontaa ja että jälkikäteen otetaan takaisin valtion tukia. Ja haluaisin kuitenkin jatkossa keskittyä muuhun, niin täytyy huolehtia siitä, että kansalliset viranomaiset osittain ainakin, mutta johdonmukaisesti toimeenpanevat. Sen vuoksi minusta me tarvitsemme yhteistyötä yhtäältä Euroopan komission ja toisaalta kansallisten virkamiesten kesken, ja sitä yhteistyötä on parannettava. Kolmanneksi haluaisin, että komissio myös välittäisi näissä valtion tukivalitusasioissa. Mutta tähän liittyy ylimääräisiä tavallaan tehtäviä ja sen vuoksi kysynkin, onko kilpailupääosastolla niin paljon henkilökuntaa, että se kykenee tähän haasteeseen. Ja lopuksi mielestäni on positiivista, että tietyt alat, kuten esimerkiksi terveyden ala ja laajakaista-ala, että ne otettaisiin pois tästä, koska se antaisi alueellisille viranomaisille hieman enemmän vapautta. Ja koska erittäin tärkeää on myös, että toimitaan ohjaus ja ohjaisjakson budjetin puitteissa. Στην Catch the Eye θα δώσω πρώτα το Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Galberts ensimmäiseksi. Kiitoksia. Kun ajatellaan valtion tukia, niin meidän täytyy uudistaa niiden valvontaa. Valvontaa on tehostettava ja komission on varmistettava, että kilpailun vääristymät ovat mahdollisimman vähäisiä. Nämä säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja niitä pitäisi soveltaa pienissä ja suurissa tapauksissa ja se tekee tästä tilanteesta hyvin monimutkaisen. Olen talous- ja raasioiden valiokunnan kanssa samaa mieltä, eli parlamentin pitäisi olla mukana tässä valvonnassa. Meidän täytyy nyt varmistaa, miksi yhteispäätösmenettely ei sovelleta tässä tapauksessa, ja meidän täytyy äänestää tästä ja musta talouskoordinoinnista. Komission ex post valvonta ei ollenkaan ole riittävää. Tämä on perustavanlaatuinen poliittinen kysymys, ja kun ajatellaan kasvupolitiikkaa ja tehokkuuden lisäämistä julkisissa menoissa, niin sitten on aivan välttämätöntä samalla tavalla kuin yhteistyö- ja yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa. Kiitos. Statul privind funcionarea Uniunii Europene prevede la... Kiitoksia. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta artiklassa 109, jossa kolme sanotaan, että valtion tuesta pitäisi päättää neuvoston äh, päätöksellä 2012 toukokuussa komissio teki ehdotuksia valtiotukien uudistamisesta ja sanoi, että se kuulisi parlamentteja ja muita sidosryhmiä valtiotukien uudistamiskysymyksessä. Muutos, joka liittyy valtion tukiin, muutoksessa pitäisi ottaa huomioon Euroopan, Euroopan parlamentti ja komissio päätti laajentaa tätä toimintaa tai soveltamisalaa ex ante soveltamisesta ja jäsenvaltioilla on enemmän vastuuta siinä, että niiden pitää toteuttaa tiettyjä, tiettyjä menettelyjä, mutta kuitenkin menettelyjä pitäisi yksinkertaista näiden valitusten osalta. Tepaska. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, nie je pochyb o tom, že právne normy puhemies, komission jäsen. On selvää, että lainsäädäntöä täytyy mukauttaa jokapäiväiseen elämään. Ja tältä kannalta komission ehdotus laatia kaksi uutta säädöstä, asetusta valtion tukien suhteen on hyväksyttävä, mutta täytyy miettiä vielä tätä oikeusperustaa. Tässä on nyt parlamentti jätetty sivun ja kun ajatellaan vuoden 1999 asetusta, niin sehän liittyy kansallisten ja paikallisviranaisten toimintaan. Ja meidän täytyy ottaa myöskin huomioon parlamentin ja komission välinen puitesopimus. Parlamentti olisi pitänyt ottaa mukaan, kun tämä ehdotus tehtiin. Ja mitä tulee artiklaan 109 Euroopan unionin toimintaa koskevasta sopimuksesta, se, kun otetaan huomioon, niin komissio on toiminut väärin ja parlamentti pitäisi tulevaisuudessa ottaa mukaan yhteispäätösmenettelyyn. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Valtion apujen uudistaminen on hyvin tärkeä kysymys. Kysymys on tuista, joilla tuetaan yrityksiä ja yritysten investointeja, ja niillä on hyvin tärkeä rooli yksittäisissä jäsenvaltioissa, erityisesti pienissä jäsenvaltioissa. Sen vuoksi Euroopan parlamentti haluaa olla mukana vaikuttamassa valtion tukien uudistamiseen ja tämän asetuksen muuttamiseen. Ikävä kyllä parlamenttia vain kuullaan tässä asiassa, vaikka kuten minä aikaisemmin jo tässä sanoin, tällä mekanismilla on hyvin tärkeitä poliittisia vaikutuksia. Euroopan komission täytyy ottaa huomioon parlamentin näkemykset, koska valtion tukien oikealla käytöllä luodaan työpaikkoja, parannetaan elintasoa, yritykset äh, elävät ja sitä kautta saadaan aikaan tasapainoa. Now, uh, Commissioner Kallas. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Kallas, olkaa hyvä. Madam President, member puhemies, arvon jäsenet, kiitokset paljon teidän kommenteistanne. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö valtionapukysymykset olisi todella tärkeitä ja ne ovat jatkuvasti Euroopan komission esityslistalla. Me puhumme konkreettisista valtionaputapauksista ja uskokaa minua, valtionapuehdotukset ja mahdollisuudet mahdolliset valtionavun väärinkäyttöasiat jäsenvaltioista tulevat meille, kun on kysymys jäsenvaltioista, jotka haluavat antaa jollekin tietylle sektorille tukea ja komission tehtävä on valvoa sitä. Joten tämä on todellinen tehtävä seurata sitä, että ei, voisi, että ei, ei, ei hyväksytä kilpailua vääristävää valtion apua. Säännöt muuttuvat ajat kehittyvät ja sen vuoksi nyt on myös uudistettava valtion tukia niin, että ne olisivat yksinkertaisemmat ja seurattavammat. Se on erityisen tärkeä asia komissiolle. No mitä tulee sitten oikeusperustaan ja siihen, miten tämä työ järjestetään, tämä on luonnollisesti Euroopan komission lainsäädännöllisten yksikköjen päätettävissä, mutta voin vakuuttaa komission nimissä, että Euroopan parlamentin kommentit ja näkemykset ovat hyvin tärkeitä Euroopan komissiolle kaikissa prosesseissa, myös kuulemisprosessissa, joka on tässä tämänpäiväisessä asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Olen saanut yhden tästä teksti käsitetään huomenna puolen päivän aikaan. Ja sitten seuraavana suullinen kysymys tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen